siirrytään äänestämään. Esityslistalla meillä on ensimmäisenä edustaja Moreiran mietintö. Grönlannin ottaminen mukaan Kimberlin prosessin sertifiointijärjestelmän täytäntöönpanoon. Äänestämme nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Dámy a pánové, ptám se, zdali jste... Hyvät naiset ja herrat, ovatko kaikki äänestäneet? Odotan vielä pari sekuntia. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana toinen esityslistan äänestys. Jälleen esittelijänä edustaja Moreira. Grönlannin osallistuminen Kimberlin prosessin sertifiointijärjestelmään. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty. Seuraava mietintö on edustaja Bowlesin mietintö. Siirtyminen unionin laajuisiin tilisiirtoihin ja suoraveloituksiin. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Končím hlasování. Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty. Seuraava mietintö on edustaja Kuunin mietintö. Vuoden 2012 kapkaupungin sopimus. Tämä liittyy kalastusalustusten turvallisuutta koskevan kansainvälisen yleissopimukseen liittyvän vuonna 1993 tehdyn pöytäkirjan määräysten täytäntöönpanosta. Äänestetään äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Point of order. Edustajien paikkoja on täällä muutettu, mutta tästä muutoksesta ei ole ilmoitettu edustajille, mutta yksi kollega tässä juuri kertoi, että hän ei pystynyt olemaan oikealla paikalla, koska hän ei tiennyt, missä hänen pitäisi olla äänestyksen alkaessa, joten tästä aiheutuu kyllä nyt vaikeuksia. Eh, dámy a pánové, samozřejmě místa jsou pro vás rezervována, ale můžete zaujmout jakékoliv jiné místo a své hlasování projevit na jiném místě. Niin voitte istua millä tahansa muulla paikalla ja äänestää sieltä. Et, ei teidän ole ihan pakko istua omalla paikallanne sinänsä. Vene Kuunin mietintö on näin hyväksytty. Seuraava mietintö Eva Lichtenbergerin mietintö 29. vuosikertomus Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty. Seuraava mietintö on Bernhard Rapkain mietintö ja Laara Komin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Mietintö on hyväksytty. Seuraava mietintö on edustaja Wikströmin mietintö. Siobron parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö. 175 artiklan mukaan edustaja Zobro saa puheenvuoron. Panie przewodniczący, chciałbym wnosić o uchylenie immunitetu. Jestem przeciwnikiem. Kiitoksia. Haluaisin pyytää teitä Haluaisin pyytää teiltä diplomaattisen koskemattomuuteni peruuttamista. Máte slovo. Euh, euh, c'est une motion d'ordre, Monsieur le Président, d'autant plus que mon nom. Työjärjestyspuheenvuoro, varsinkin kun minun nimeni mainitaan tässä mietinnössä koskien Lara Kamin äh, koskemattomuutta olen tyytyväinen tästä kollegaa mm, toivottavasti varsinkin minulta tämä kiellettiin valiokunnassa. Rapkai valiokunnassa totesi, että komin osalta, kun hän puhuu taloudesta, hän toimii Euroopan parlamentin jäsenenä, kun minä puhun maahanmuutosta, joka on Euroopan unionin politiikan kuuluva, en olisi Euroopan parlamentin jäsen. Tässä käytetään erilaisia mittatikkoja. Me emme nyt käy uutta keskustelua mietinnöstä, joka on jo käsitelty. Mutta tämä merkittiin varmasti pöytäkirjaan. Edustaja Sobro on antanut täsmennyksensä tähän mietintöön liittyen. Nyt äänestetään Wikströmistä äänet puolesta. Pro. Äänestetään puolesta. Vastaan. Tyhjää. Mietintö on hyväksytty. Seuraava mietintö on Bernhard Rapkain mietintö vapaan liikkuvuuden edistäminen yksinkertaistamalla tiettyjen julkisten asiakirjojen hyväksymistä. Ensin äänestetään tarkistuksesta, jotka tulevat valiokunnasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nyt tarkistukset 2 ja 11 valiokunnasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt äänestys. Vai tarkistetaan. Tarkistetaanko ne äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistukset 50 ja 51 raukeavat, joten nyt äänestetään tarkistuksista 48 ja 49 äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt komission ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nimenhuuto äänestyksenä lainsäädäntöpäätöslauselma. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Seuraavana äänestetään edustaja Essayan mietinnöstä aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt tarkistukset 1-19 toinen ryhmä siis Ei vaan tuo raukeaa korjaa puhemies, joten äänestetään komission ehdotuksesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt lainsäädäntöpäätöslauselma. Nimenhuuto äänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana edustaja Gajon mietintö tekijänoikeudet ja lähioikeudet ja monta aluetta kattava musiikkiteosten oikeuksien lisensointi verkkokäyttöä varten. Tarkistus 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt komission ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt lainsäädäntöpäätöslauselma nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana edustaja McCarthyn mietintö sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista määrättävät rikosoikeudelliset seuraamukset. Tarkistus numero kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nyt komission ehdotus puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nyt lainsäädäntöpäätöslauselma nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Päätöslauselma on hyväksytty. Seuraavana edustaja Valeanin mietintö energiainfrastruktuuriin liittyvät investointihankkeet. Tarkistus 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt tarkistus 39 nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 40. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt 44 CP puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 41, nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Seuraavana tarkistus 42, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Seuraavana Tarkistus 43 nimenhuolta äänestys. Äänestys alkaa. Päätty. Hylätty. Seuraavana äänestetään komission ehdotuksesta. Nimenhuolto äänestys. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Seuraavana lainsäädäntöpäätöslauselma, nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Päättyy. Päätöslauselma on hyväksytty. Seuraavana edustajalle Senderin mietintö jäsenen nimittäminen tilintarkastustuomioistuimeen tarkistus yksi puolesta. Pyydän anteeksi. Tänä puhemies, meidän pitää palata takaisin Aila Senderin edelliseen mietintöön jäsenen nimittäminen tilintarkastustuomioistuimeen Klaus Heiner Leenen nimittäminen äänestetään. Salainen äänestys. Äänestys alkaa. Päättyy. Herra Lenne on vahvistettu. Tämä on hyväksytty. Hänet on siis valittu tähän tehtävään. Herra Lene, haluaisin myös omissa nimissäni esittää teille sydämelliset onnittelut. Hyvät naiset ja herrat, nyt palataan Ajala Senderin mietintöön tilintarkastustuomioistuin. Edustaja Aila Sender. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. No Kiitoksia puhemies. Aivan lyhyesti. Meillä ei ollut mahdollisuutta käydä keskustelua tästä asiasta, joka olisi voinut kiinnostava. Haluaisin kiittää kaikkia työstä tämän mietinnön puitteissa. Haluaisin myös mainita tilintarkastustuomioistuimen jäsenet, puheenjohtaja Caldeira kävi paikalla. Hän on vuosien ajan vienyt eteenpäin merkittäviä uudistuksia, joiden kautta tilintarkastustuomioistuimesta tulisi tehokkaampi väline, joka vastaisi paremmin niihin odotuksiin, joita komissiolla ja parlamentilla tärkeimmillä asiakkailla tätä kohtaan on. Näin voitaisiin myös tarjota kansalaisille mahdollisuus luottaa elimeen ja kansalaisilla olisi varmuus siitä, että ainakin joku valvoo Euroopan unionin budjettia. Pyrimme tässä mietinnässä menemään pidemmälle ja ikään kuin provokoimaan saman aikaan myönteisiä elementtejä, joilla voitaisiin pyrkiä ratkaisemaan murskaava, murskaavat vaikutukset, joita tulee kielteisistä varmennuslausekkeista ja että se lähennettäisiin reaaliseen poliittiseen keskusteluun. Herra Leine on tänään nimitetty ja valittu ehdokkaiden nimittämiskriteerejä. Pyydän teiltä tukea tarkistukselle yksi. Siinä parannetaan valiokunnassa tehtyä työtä. Kiitoksia ja anteeksi puheenvuorosta. To a nyní můžeme hlasovat. Kiitos tästä puheenvuorosta. Nyt voimme äänestää tarkistus yksi vaihtoehtoinen teksti puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Voimme toki tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Ja näin äänestetään valiokunnan tekstistä kokonaisuudessaan puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. Seuraavana edustaja Karimin mietintö EUn sääntelyn tila ja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet parempi säädöskäytäntö. Tarkistus 1. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 2. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme, nimenhuoltoäänestys. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Seuraavana 8D, nimenhuoltoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 9 nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 4. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 5. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 6. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 10D, nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kohta 36, kaksi osaa, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän, nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Nyt päätöslausema kokonaisuudessaan nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyvät naiset ja herrat, seuraavaksi tänne saapui Italian tasavallan presidentti, joten pidämme taukoa äänestyksissä kello 12.30 asti. Everything okay? Thank you.